Järjestyspuheenvuoro. Edustaja Corbett, olkaa hyvä. No Puhemies, ette maininnut innoituksissa, ilmoituksena mitään jäsentä, joka jättäisi poliittisen ryhmän. Minä kysyn nyt tätä, koska yhdistyneessä kuningaskunnassa sen Independence Party on pitänyt paljon meteliä herra Janice Atkinsonista. Hänet on mukaan karkotettu heidän puolueestaan. Kuitenkin täällä Euroopan parlamentissa he näyttävät pitävän hänet ryhmänsä jäsenenä hiljaisesti hienovaraisesti pitävät hänen, hänet mukana, jotta ta, ilmeisesti hyötyisivät rahoituksesta ja edusta, jota tämä jäsen toisi heille. Eikö tämä ole vähän tekopyhää vai onko tämä vain joku virhe, joka tässä on tapahtunut? Herr Corbett. Edustaja Corbett. Ah, Herr Öl. Isle of Dartmouth. Istuutukaa vain paikalleen, niin saatte puheenvuoron pian. Työjärjestyspuheenvuoron. Edustaja Corbett. Olisin ollut kiitollinen, jos hyvin kokeneena kollegana olisitte maininneet työjärjestysartiklan, jonka varaan nojaatte tämän puheenvuoronne. Jos olisitte sanonut, mihin artiklan tämä liittyy, olisin voinut ottaa kantaa mutta kun ette sanonut, en voi puhua muuta kuin ihan yleisesti. Yleisesti toteaisin pari seikkaa. Ensinnäkin oletan, että tiedätte, että jäsenyydestä ryhmistä poliittiset puolueet jäsenvaltioissa eivät päätä, vaan ryhmät autonomisesti täällä Euroopan parlamentissa, joten jokainen parlamenttiryhmä voi päättää, ketä ottaa jäseneksi, ketä ei tämä ei ole asia, josta keskustellaan täällä täysistunnossa, paitsi jos perusoikeuksia tai perussääntöjä on rikottu, enkä näe, että näin olisi käynyt. Mr. Dartmoor. Just simply say... Haluaisin vain sanoa, että tämä on asia, joka koskee oikeudenkäyntiasiaa. Tässä on kyse ihmisoikeuksista, sellaisista ihmisoikeuksista, joita tämä parlamenttisen jäsenet mieluusti puoltavat. Tällä kyseisellä henkilöllä on ollut lakimies, ja vaikka hänet on poistettu UKIP-puolueesta, niin edelleenkin on sekä ulkoinen että sisäinen menettely meneillään, joka vielä jatkuu. Joten ehkäpä Kobet pitää tätä seikkaa hyvänä. Hyvä, kiitos paljon tästä selvityksestä. Tämäkään ei liittynyt työjärjestykseen millään tapaa, edustaja Morelli. gruppo F. Puheenjohtaja, F DD-ryhmä haluaisi todeta, että tällä hetkellä tämä henkilö on pidätetty tästä ryhmästä. Hän ei tällä hetkellä voi tehdä työtä ryhmässä ennen kuin tämä asia on ratkennut, ennen kuin on tehty päätös. Herr Borelli. Tuo oli työjärjestys puheenvuorosääntöjämme mukaan vastaus edustaja Korbetille. Kiitos paljon. Artiklan 149 mukaisesti puheenjohtajakokouksessa 12. maaliskuuta hyväksytty lopullinen esityslista luonnos on jaettu. Yhteistyössä ryhmien kanssa haluaisin esittää muutosta tähän. Bangladesin tässä tuli paljon muistopäivää Bangladesin kestävyyssopimuksen edistyminen komission julkilausuma – lykätään myöhäisempään täysistuntoon. Vastustaako joku? Näin on päätetty. Anteeksi, edustaja Golnis, olkaa hyvä. Edustaja. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen sitä mieltä, että tämä kysymys on äärimmäisen vakava. Itse asiassa olemme tässä yhteydessä nähneet, minkälaista vahinkoa globalisaatio, kansainvälinen kapitalismi pystyy saamaan aiheuttamaan kyynisellä tavalla. Tämä juuri hyödyttää palkkakeskustelua, ihmiset, jotka tekevät töitä orjan asemassa lähes ja joiden tuotteet sitten tullivapaasti tuhoavat yritystemme toimintamahdollisuutta. Voin todeta tämän lisäksi, että kyseinen politiikka on ollut vastuussa sadoista kuolemantapauksista ja me muut eurooppalaiset ja länsimaalaiset olemme kollektiivisesti, vaikka kannamme suoraan vastuussa ja näin ollen olen sitä mieltä, että tältä, tämän hankkeen ei pitäisi tulla pitäisi ottaa käsittelyyn välittömästi. Merci, Merci beaucoup. Kiitos paljon. Edustaja Kolnis, useampi ryhmä pyysi tämän kohdan käsittelyn lykkäämistä. Te puhuitte vastaan. Nyt äänestämme. Äänet tämän lykkäämisen puolesta. Pour. Puolesta. Qui est contre? Vastaan. Abstention. Tyhjä. Il y avait une juste majorité pour. Merci beaucoup. Niukka niin, enemmistö puolsi. Mit Vergnügen. Olkaa hyvä edustaja Kalnis. EPP-ryhmä on pyytänyt keskustelua komission julkilausumasta EUn ja Meksikon PNR-sopimuksesta ilman päätöslauselmaa, että tämä aiheutettaisiin tämän päivän esityslistalle. Tämä tarkoittaisi sitä, että jos tämä ehdotus hyväksytään, istunto jatkuisi kello 10. Tämän ehdotuksen perustelemiseksi edustaja Holmaja saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat. Meidän ehdotuksemme on ei-ajankohtainen erityisesti siksi, että Meksikossa ne rangaistukset, joita vaaditaan lentoyhtiöille, jos ei saada sopimusta ajon ja Meksikon välillä. Tämä olisi jokaisen lennon osalta 30 000 dollaria. Ja haluaisin tietää komissiolta, minkälaista menettelytapaa nyt suunnitellaan ennen heinäkuun ensimmäistä päivää. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Holmeier tämän ehdotuksen puolesta. Edustaja Enetfeldt, olkaa hyvä. As I have requested... Niin, minähän olen useaan useaan otteeseen pyytänyt, että tämä asia otettaisiin esityslistalle, niin kyllä minun ryhmäni tietysti tukee tätä pyytö, pyyntöä, mutta pyytäisin, että otsikkoa hiukan muutettaisiin, koska Meksikon ja EUn välillä ei vielä ole sopimusta, ei edes ehdotusta sellaisesta. Joten me tuemme kyllä tätä ehdotusta, että asia otetaan esityslistalle, mutta muutetaan otsikkoa. Vielen Kiitos. Haluaako joku puhua tätä ehdotusta vastaan? Das ist nicht der Fall. Ei, ilmeisesti, joten suosittelisin edustajat Inetfeld ja Holmeier, että sanotaan komission julkilausuma suunnitellusta PNR-sopimuksesta EUn ja Meksikon välillä. Sopiiko? Näin edustaja Inetfeltin toive on otettu huomioon. Ketkä puoltavat edustaja Holmeierin ehdotusta puolesta? Vastaan tyhjää. Ehdotus on hyväksytty. Sitten vihreän ryhmän pyyntö käydä keskustelua neuvoston ja komission julkilausumasta koskien Kreikkaa. Euroryhmän neuvottelut jotka liittyvät käynnissä olevaan uudistettuun ohjelmaan. Keskustelu ilman päätöslauselmaa. Perustellakseen puheenvuoron saa edustaja Harms. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Meillä on nyt näitä mikroistuntoja, Brysselin mikroistuntoja Brysselissä, jotta voitaisiin reagoida ajankohtaisiin asioihin. Samoin kuin minä, tekin varmasti olette – seuranneet lehdistön kirjoittelua viime aikoina ja nähneet, että Grexit-sana on kaikkien käytössä ja yhä enemmän eurooppalaisten toimielinten tai hallitusten ihmiset nimettöminä esittävät, että Euroopan unionille ja Kreikalle olisi parasta, jos Kreikka jättäisi euroalueen. Minun mielestäni tämä on haitallista ajatellen Kreikan kansalaisia. Tällainen euroalueesta poistuminen johtaisi vielä pahempaan humanitaariseen ongelmatilanteeseen, kun tällä hetkellä siellä koetaan vuosien säästöjen jälkeen. Euroopan unioni kaiken kaikkiaan, myös ei ainoastaan euroalue, vaan Euroopan unioni kaiken kaikkiaan lähteä kovin riskialttiille tielle, jos euroalueen Kreikka jättää. Ja puhemies, minun mielestäni tässä tilanteessa, jos ajatellaan missä oloissa toimitaan Euroopassa, meidän on todella saatava kuulla näistä neuvotteluista komissiolta ja neuvostolta. Saitte minun huomioni. Muut kollegat eivät niinkään kuunnelleet. Ehkä haluaako joku puoltaa edustaja Harmsin ehdotusta? Edustaja Lukki, haluatteko puhua Harmsin ehdotuksen puolesta? Minä kysyin. Ai edustaja Harmsin ehdotuksen puolesta olen ällistynyt. Olkaa hyvä, edustaja Lukke. Arvoisa puhemies, kiitokset, että saan itse kertoa mitä haluan. sanoa, mitä jättää sanomatta. Pidän edustaja Hansin ehdotusta aivan oikean. Euroopan parlamentin tulisi nopeasti ottaa kantaa tähän, kun virallinen EUn kanta, jota esitellään komission jäsen Dombrovskisin suunnan esimerkiksi kuulemistilaisuudessa. Hän sanoi, että Kreikka ei voi jättää euroaluetta. On mahdotonta ajatella, että maa lähtee euroalueelta. Hän esitti sen vähän toisin, sitten hän korjaili vähän sitä kirjallisesti, mutta tämä oli kuitenkin hänen virallinen kannanottonsa. Nyt monet hallituksen edustajat ja tieteilijät ovat sitä mieltä, että tällainen Grexit olisi mahdollinen. Meidän pitäisi tietää, mikä on komission kanta. Tukisiko komissio tällaista Euroalan jättämistä? Vai onko komissio sitä mieltä, että se ei ole ylipäätään mahdollista, että Kreikka jättää euroalueen ja sitten tämä tapahtuu aivan kontrolloimatta, jos se näin päivänä tapahtuu. Kiitos. Luke. Edustaja Lukke. Olin yllättynyt tästä vähän epätavallisesta yhteydestänne. En halusi tietenkään selittää, mitä te haluatte puhua. En pystyisi edes siihen, vaikka haluaisin. Puheenvuoron saa tätä ehdotusta vastaan. Edustaja Zimmer. Niin, arvoisa puhemies, minun ryhmäni vastustaa tuota ehdotusta, että tänään lähtisimme keskustelemaan Kreikan ja e euroalueen välisistä neuvotteluista. Emme halua sitä esityslistalle siksi, että 20. helmikuuta luotiin yhdessä pohja neuvotteluille. Tämä pohja on edelleen voimassa. Kaikki muu, mitä tähän mennessä on kuultu, on asioita, joita on ruvettu lehdestä, on huhuja, kantoja, joita on kuultu komissiosta tai ilmeisesti hyvin tietävistä lähteistä. Ja aina ne kielletään uudestaan, joten en oikein tiedä miltä pohjalta keskustellaan, missä ovat tässä faktat. Minä olen sitä mieltä, että tarvitsemme hyvää kreikkakeskustelua. keskustelua Minun mielestäni vaikka seuraavassa istunnossa tai myöhemminkin mutta sellaista keskustelua, joka välttää sen, että meistäkin tulee jonkinlainen palikka tässä pelissä, jossa levitellään huhuja. Siksi keskustelu tällä hetkellä ei ole asia, jota haluamme tukea. Halusin vielä selittää, että olen aivan samaa mieltä edustaja Harmsin kanssa siitä, että on häpeällistä, miten Euroopan unioni on tätä koko asiaa hoitanut. Selvä, kiitos. Der Antrag von Frau Harms ist... Äh, edustaja Harmsin ehdotus on nyt äänestyksen kohteena. Äänet edustaja Harmsin ehdotuksen puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Näin esityslistamme on hyväksytty muutetussa muodossaan.